Okay, colleagues. Welcome. Hyvät kollegat, tervetuloa tähän yhteiseen kokoukseen, ulkoasianvaliokunnan ja kehitysvaliokunnan yhteiseen kokoukseen. Meillä oli yhteinen kokous myöskin viime vai oliko se toista viikolla, jolloin tarkasteltiin tähän mietintöön tehtyjä tarkistuksia pakolaisia maahanmuuttovirtojen käsittely ja EUn ulkoisten toimien rooli on tämän mietinnön otsikko. Meillä on kaksi yhteisesittelijää, Elena Valenciano ja Agustin Diestenera. Äänestys on hyvin pitkä, mutta nyt on tehty ankarasti töitä, jotta kompromissi on saatu aikaan. Haluatko esittänyt sanoa mitään äänestystä? Augusti, missä sinä oikein olet? En näe sinua. Asiako sinä olet? Onko se mitään sanottavaa äänestystä vai? Ole hyvä. Gracias, señora. Please, please pay attention now. Nyt pyydän, että kaikki kuuntelevat. Oh. Halusin vain käyttää... Elina un trabajo tan eficaz y tan... Halusimme käyttää puheenvuoroja ja kiittää Elenaa erittäin rakentavasta asenteesta koko työssä. Tämä on asia, joka vaikuttaa erittäin hankalalta ja monimutkaiselta silloin, kun sitä kehiteltiin, mutta se on nyt viety menestyksellisen päätökseen ja luonnollisestikin tämän kokouksen aikana sitten tämä nähdään ja lopputuloksena – saamme sellaisen lopputuloksen, joka on monien edun mukainen. Enkä tämä kummemmin mene tässä yksityiskohtiin. Minä olen tyytyväinen työpäivää äänestää. Menen tähän sitten lopuksi, mutta suullisi siis lopuksi, mutta nyt aloitetaan tarkistusta 108 puolesta. Vastaan tyhjää hylättä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi tarkistus 127 ja 128 ovat identtiset. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 129, se onkin rauennut 130 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 131. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Toimivatko kaikki koneet? Tähän tulokset ovatkin. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi 1, 3, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hylätti, mutta tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 134, äänestys alkaa. Tarkistan nyt varmuuden vuoksi, oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty, mutta vain nippanappa. Kannatti tarkistaa. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten hyppäämmekin 152 tarkistukseen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Tarvittyy tarkistaa koneisesti. 168 äänestys alkaa. Ovatko kaikki, jotka haluavat äänestää, äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt, hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissiin seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 ja 224 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohtakohtaäänestys tarkistus 241 ensimmäinen osa. 241 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti. Ensimmäinen osa. Tarkistus 241 on kyseessä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kansanpuolella on yksi äänestäjä liikaa. Voisiko joku kansanpuolueelainen nyt luopua äänestysoikeudestaan? Äänestys päättyy. Hylätty. Kakkososa. 241 tarkistusta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 271 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 272, 273, ne ovat identtiset puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 275 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 276 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 277 ja 278 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 279 puolesta vastaan tyhjää Tarkistan koneisesti. 279. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistukset 292 ja 304 ovat identtiset, joten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 ja 297 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 ja 299 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 303 tarkistus. Tämä nyt ei tullut ihan selväksi. No nyt tämä on ihan selvää, koska jo, joksu, jotkut asioita hieman väärin. Äänestys päättyy. Enemmistö on selvä. Hyväksytty. kollegani eivät oikein ole selville, mistä on kyse, koska siellä heiluteltiin käsiä. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten seuraavaksi pari sivua tarkistukseen 332. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3, 333 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 334 puolesta. Tarkistakoneellisesti 333. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se raukesi. Tiukalle meni. Hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 334. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ei se kerran hyvin tiukalle, joten nyt kannattaa äänestää. Äänestys päättyy. Hylätty. 335. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Puol- äänestys alkaa. Puheenjohtaja pitää anteeksi puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti ensimmäinen osa 335 tarkistusta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. 335 tarkistus edelleenkin puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 336 ja 337 ovat identtiset puolestaan, että vastaan tyhjää. Hyväksytty. 338 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 339 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 339 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 341 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hyppäämme kaksi sivua eteenpäin. 362 ja 363 tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 364 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa 364 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneisesti. Toinen osa 364 tarkistusta. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 458 raukeaa, joten 366 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 384 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 387 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 388 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 407 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 412 raukea. 408 puolesta vastaan, tyhjää. Kukaan ei oikein nosta kättään, joten tarkistetaan koneisesti 488. Ja näyttäkää susista nyt selvästi, miten tässä kuuluu äänestää. Oletko kaikki äänestäneet? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 409 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 410 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Tarkistan koneisesti ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet, että äänestys päättyy? Kansanpuolueen yksi äänestäjä liikaa. Sori vain. Nyt on tämä kunnossa äänestys päättyy ja hylätty joten ette tarvinnut itse ylimääräistä Ja Toinen osa 410 tarkistusta puolesta vastaan. Otapa uudestaan. Toinen osa 410 tarkistusta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 422 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 423 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 424 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 425 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 428 puolesta raukea, 428 raukea. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 432 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan, tyhjä hylä. Tarkistamme osan kaksi äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy, hylätty. Nipin napin. 431, 434 identtiset puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 435 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 436 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 437 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 450 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellisesti. 450. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy, hylätty. Neljä, viisi, yksi, puolesta. Kahdessa osassa. Tai yksi, puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme osan yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Osa kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 453, identtiset puolesta. Vastaan tyhjää. Tarki, äh, hylätty. 456 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 457 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 459 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 460, 461 identtiset kahdessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme osan yksi koneellisesti. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy hyväksytty, hyväksytty. Osa kaksi, osa kaksi, se tuli katetuksi kompromissin myötä. Sitten 462 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 463 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 464 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 465 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 466 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 467 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 477, 487 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 478 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 479 puolesta vastaan tyhjä Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa 479. Äänestys käynnissä, äänestys päättyy. Hylätty. 480 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 482 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 25 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 497 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. 497 äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. 498 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 499 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 500 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 501 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 508 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 509 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 51051 identtisenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 512 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 513, 514 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 533 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 534 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 534. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy, hylätty. työjärjestyspuheenvuoro. Just, yeah, asking to move because otherwise... Anteeksi puheenjohtaja, ottaisitko nämä myös huomioon, koska muuten meidän äänemme eivät äh, tule mukaan. Very carefully. Kyllä, uskon, että tähän asti kuitenkin kaikki on mennyt ihan oikein, mutta pyrimme huomioimaan tämän. Sitten kompromissi 28 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 50481 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 541 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 542 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 543 483 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 544 484 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 4, 5, 4, 8, 5 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 4, 6, 4, 8, 6 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 4, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Jörnösen Olet kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41-42 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy, hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 75. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty ilmeisesti, mutta tarkistamme koneellisesti. 76 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Joskus on hankala saada selvää, mihin kohtaan kädet nousemat 77-74 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yksi puolesta vastaan tyhjää hyvä, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus kaksi Varjostelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten lausunnot. Eli enemmän äänestyksiä. Ensinnäkin talousvaliokunnan lausunto. Kappale yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän raukeaa. Sitten Liben lausunto kappale yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kapla kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kapla seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappale 18 kahdessa osassa puolesta vastaan. Ensimmäinen osa kappale 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti, siis kappale 18 osa 2 äänestys alkaa. Joko kaikki äänestävät, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 33. No niin, ei, taidatte väsyä, en oikein saa selvää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nipin napin. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten suulliset tarkistukset, uudet sellaiset, jotka varjostelijat ovat esittäneet ja eläinpilentian saa ensimmäisen puheenvuoron. Ole hyvä. Eh, muy rápidamente para tratar... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Tämänhetkinen mietintö seurailee Trumpin Mm, mm. hallinnon tekemiä päätöksiä luen tämän ääneen. Yhdysvaltain hallinnon äskettäin tekemä päätös siitä, että tilapäisesti kielletään seitsemän suuren muslimimaan kansalaisia tulemaan maahan ja tilapäisesti keskeytymään Yhdysvaltain pakolaisjärjestely. On sitä mieltä tämänkaltaiset syrjivät järjestelyt johtavat muukalaisvihaisiin äh, äh, tuloksiin ja se voi äh, selkeästi vesittää yhteistä globaalia ponnistusta vastaanottaa lisäpakolaisia. Vetoa EU-hun ja sen jäsenvaltioihin, että nämä osoittaisivat vahvan yhteisen kannan, kun pyrkivät puolustamaan kansainvälistä suojelujärjestelmää ja kaikkien kans, tähän vaikuttavien kansalaisten asemaa, erityisesti EU-kansalaisten. Tämä on siis se suullinen tarkistus, josta jota ehdotamme. Onko teillä mitä lisättävää? Completamente de acuerdo con la enmienda. Ei, olen täysin samaa mieltä tästä suullisesta tarkistuksesta. Me allekirjoitimme sen yhdessä ja näin. Olen samaa mieltä edenkin. Äänestän tästä tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistan suunnan tarkastus. Has everybody, has everybody voted? Vote is closed. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Suurella enemmistöllä hyväksytty. And we're now going to vote on the final. The fi- ja näin äänestetään sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Had everybody voted? Kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Huomattava enemmistö. Onnittelut kahdelle rinnakkaisesittelijä ja kiitos kaikesta kompromissityöstä, joka teki tästä äänestyksestä lyhyemmän kuin se muuten olisi ollut. Ja minusta meillä on oikein hyvä yhteistyötä ollut. Kiitos.